mutta voimme nähdä, että yhdellekään poliittisella ryhmällä ei ole liikaa ääniä. Koeäänestys alkaa. En nyt, niin siis uudestaan. Koeäänestys alkaa. Siis tämä on nyt koeäänestys vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Siis tämä koeäänestys. No, kaikki eivät olleet mukana. No nyt vissiin. No niin, äänestys päättyy. Hyvä. Sitten äänestämme. Eli nyt äänestämme komission ehdotuksesta Klintsin puolesta. Eli jos puolette Klintsiä, äänestäkää kyllä. Jos vastustatte komission ehdotusta, äänestäkää ei. Ja jos haluatte äänestää tyhjää, niin sitten äänestätte tyhjää. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta yksi vastaan, neljä tyhjää ääntä. Eli näin olemme suosittelemme Klintsiä tähän tehtävään, ja jos valiokuntien puheenjohtajien kokous saa sitten tästä päätöksestä tiedon. Sitten seuraava kohta esityslistalla. ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta uudelleen laadittu. Esittelijä on Brian Hayes. Ole hyvä, Brian. Thank, thank, thank you, President. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen iloinen, että voin esitellä kollegoille tämän asiavaliokunnassa. Olen täysin tietoinen siitäkin, että tämä on ensimmäinen keskusteluaiheesta sen jälkeen, kun neuvostossa saatiin aikaan sopimus muutama kuukausi sitten. Halusin sanoa myös, että olen tehnyt hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, en ole tavannut kaikkia ja erittäin hyvät keskustelut on ollut. Odotan kovasti jatkoa sille. Me olemme julkaisseet työasiakirjan ja siinä mennään yksityiskohtiin, jotka liittyvät tähän kysymykseen eh, aika selkeällä kielellä. Siinä otetaan esiin tämä asia niin kuin se EU:ssa on meillä oli alkuperäinen peräinen näkemys siitä, että tämä ehdotus ei mene eteenpäin, koska eh, Junckerin eh, komissio, eh, siinä tuli esiin parempi säädöskäytäntö, mutta tässä nyt on saatu aikaan sopimus viime vuoden joulukuussa Italian puheenjohtajakaudella ja minä onnittelen tästä saavutuksesta. Halusin tänään ottaa esiin, mitä ovat nämä laitokset, lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset IORP ja minkä tähden komissio on tämän 2003 direktiivin parissa tällä hetkellä taustaa. Ammatilliset lisäke, lisäke, lisäeläkkeitä tarjoavat. Brian, saanko Saanko hetkeksi keskeyttää sinut? Tämä on nyt erittäin ikävää, mutta Ferber avasi tämän kohdan esitystä 10 minuuttia ennen aikataulua. Ja jos nyt katson, niin lähes yksikään varjoesittelystä vielä ei ole paikalla. Eli ehdottaisin, että pidämme paussin, jatkamme varttia yli, koska muuten tässä keskustelussa ei ole mitään järkeä.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 Econ Point 9 Reloaded. <laughs> Oder 2.0. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Nyt kun katson niin täällä on enemmän varjoesittelyitä paikalla. No, no ainakin kaikki varjasti tiesivät, että tämä kohta esitys alkaa nyt. Eli Brian, pyytäisin, jos nyt vielä kerran voisit esitellä tämän asian ja omalta puoleltani voisin sanoa, että tämä ensimmäistä keskustelua tästä mietintöluonnoksesta ja se jatkuu sitten heinäkuussa. Eli meillä on pitkä prosessi edessämme, eli aloitamme tämän keskustelun tänään. Brian, ole hyvä. Thank you again, President. Kiitoksia jälleen kerran puheenjohtaja. Erittäin hyvä, että saimme ensimmäisen keskustelun tästä tärkeästä asiasta ohjelmaan ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat paikalla. Meillä on ollut hyödyllisiä keskusteluja, arvostan niitä kovasti. Meillä on äh, jatkossa vielä lisää keskusteluja, mutta tämä on siis alustava keskustelu, ensimmäinen keskustelu ja niin kuin nämä kollegat äh, ovat nähneet äh, pari viikkoa sitten laitettiin liikenteeseen työasiakirja, jossa otetaan esiin tosiaankin yksityiskohdat. Pyrin selittämään, mitä on ehdotettu IURP 2. ja myös puhuisin taustasta. Toivottavasti teille on työasiakirjasta hyötyä. Niin kuin sanoin aikaisemmin, aikaisemmin ehdotettiin, että tämä aihe ei menisi eteenpäin Junckerin komission parempaa säädöskäytäntöä esitettiin syyksi ja, ja nyt on kuitenkin asia viety eteenpäin ja niin kuin kollegat ovat saaneet kuulla, neuvosto pääsi sopimukseen Italian puheenjohtajakaudella viime vuoden lopulla yleisestä lähestymistavasta. Meillä on siis ehdotus, meillä on yleisnäkemys, joka on hyväksytty neuvostossa, se on hyödyksi siinä, että ymmärretään nämä asiat. Ja tänään tosiaankin äh, kävisin läpi äh, sitä, äh, mitä ovat nämä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset, eli IORP lyhenne. Tässä on mukana hyvin paljon nämä eläkekysymyksiä ja IORP on yksi osa sitä, nämä lisäeläkkeet siis. Ja ottaisin esiin myös sen, mitä on muuttunut ja minkä tähden komissio on ehdottanut näitä muutoksia ajatellen sitä, että ensimmäinen direktiivi oli vuodelta 2003. Ja mietin tässä myös itsekin sitä, mikä tilanne on ja mitä mitä ehdotamme lähestymistavaksi. Kyseessä on siis ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset, eli nämä ovat sellaisia työnantajille tarjottavia lisäeläkeitä, jotta he tarjoavat niitä työntekijöilleen. Meillä on nämä kakkospilari tässä joissakin maissa. Meillä on nämä niin sanotut maksuperusteiset järjestelmät, ja se on peruseläke. Äh, ja sitten äh, kolmospilari ovat äh, yksityiset lisäeläkkeet, joita yksilöt hankkivat. Meillä on siis kolmen pilarin järjestelmä, mutta tämä IRP on siis kakkospilarissa Meillä on tällä hetkellä noin 120 000 laitosta. Jotkut niistä ovat äh, hyvin suuria, jotka äh, kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin ja jotkut ovat hyvin pieniä. Niissä saattaa olla sata jäsentä ainoastaan. Tässä on sellaisia järjestelmiä, jotka ovat hyvin pieniä, jotka ovat hyvin suuria. Eli meillä on tosiaan tuhansia eri järjestelmiä on mielenkiintoista, että tässä on nämä 2,6 miljardia, miljardia äh, kyseessä. Ja äh, tässä on mukana hyvin suuri osa äh, työikäisestä väestöstä. 2012 ainoastaan 84 iorp laitosta siis hyväksyttiin rajat ylittävästi usein nämä laitokset eivät ole tosiaankaan ole rajat ylittäviä toiminnaltaan. Mitä tulee nykyisen eläketilanteeseen, eläkelaitostilanteeseen, tämä on tietenkin hyvin tärkeä EU-ssa, koska meillä on väestömuutoksia, koska vanhuuseläkkeiden odotetaan kaksinkertaistuvan 20, Kuusi vuoteen mennessä. Ja vaikuttaa nyt siltä, että odotetaan, että 40 vuoden päästä tämä tilanne menee eteenpäin. Meillä on kaksi ihmistä, jotka tekevät töitä suhteessa yhteen eläkeläiseen. Ja meidän täytyy miettiä, miten hoidamme tämän valtavan eläkevastuun, joka meille tulee. Ja jäsenvaltioiden pitää siitä kantaa tosiaan vastuu. Mutta tämä on siis jäsenvaltioiden vastuulla pilari 1, 2 ja 3 ja jäsenvaltioille on tullut suora vastuu näistä eläkejärjestelmistä. Siellä on erilaisia sääntöjä eri ikäryhmissä ja niin edelleen, mutta IRP-direktiivillä saattaa olla tietty tärkeä rooli niin, että saadaan aikaan laajempi mahdollinen käyttö näille ammatillisille lisäeläkkeille. Komissio on sitten muuttanut direktiiviä niin, että ensimmäinen direktiivi hyväksyttiin siis 2003 ja se keskittyi siihen, että mahdollistettiin se, että voidaan hyötyä näissä eläkerahastoissa vapaasta liikkuvuudesta. Ja tarkoituksena oli mahdollistaa lisää rajat ylittäviä toimintoja näille laitoksille – Edelleen kuitenkin useimmat lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset toimivat vain oman valtionsa sisällä ja hyvin harvat tarjoavat rajat ylittäviä mahdollisuuksia. Ja nyt on sanottu, että direktiiviä pitäisi muuttaa. Nyt itse olin 18 vuotta Irlannin parlamentissa ja silloin näitä kysymyksiä mietittiin Tämä on tosiaankin hyvää taloudenpitoa, että katsotaan läpi nykyään voimassa olevaa lainsäädäntöä ja katsoa, katsomme sitten, miten sitä voidaan muuttaa. Komission ehdotuksessa ensinnäkin siellä on tietyt vakavaraisuusrajat ja ne liittyvät myös rajat ylittävään toimintaan. Meillä on siirtymää näistä etuusperusteisista järjestelmistä maksuperusteisiin järjestelmiin. Ja tämä on aivan yleistä EU:ssa. Nyt on saatava kattavaa ja laajasti kattavaa tietoa. Nyt esimerkiksi jos ostaa talon, niin seuraava päätös on se, että missä tehdään töitä ja sitten täytyy katsoa, että onko eläke turva voimassa. Tämä on hyvin tärkeä asia silloin, kun ihmiset muuttavat maasta toiseen, onko, onko olemassa eläkemahdollisuus vai ei. Kaikki nämä asiat liittyvät äh, siihen ja ihmisiä pitäisi olla äh, tietoisia näistä perusnäkökohdista, äh, kun katsotaan millainen eläketurva on. Eli tässä on tehty merkittäviä muutoksia neuvostossa komission alkuperäiseen tekstiin äh, ajatellen äh, delegoituja säädöksiä ja rajat ylittäviä toimintoja. Haluaisin muistuttaa siitä aika äh, ristiriitainen ja aika arkaluontoinen kysymys monille pienille jäsenvaltioille. Ja nyt se, että neuvosto on, antanut yleisnäkemyksensä, on asia, jota meidän pitää hyvin tiukasti tarkastella, koska tämä on tosiaankin joillekin jäsenvaltioille hankala aihe. Ja sitten lyhyesti johtopäätöksenä lähestymistapani haluaisin ensin tunnustaa sen, että tämä on lähinnä yksittäisten jäsenvaltioiden eläkepolitiikkaa on mahdotonta saada aikaan yhden koon järjestelmää, joka sopisi kaikille. Meidän pitää ymmärtää ja tunnustaa se, että eläketurva riippuu paljolti jäsenvaltiosta ja se vaihtelee jäsenvaltioittain. On tärkeää tunnustaa myös se, että Historiallisesti joissakin jäsenvaltioissa on ollut hyvinkin vahvat liittoumat työnantajien ja työntekijöiden välillä, ikään kuin sosiaaliset velvoitteet tarjota eläkkeitä työntekijöille ja varmistua siitä, että eh, eläketurva eh, on taattu. Tämä on eh, sellainen johon on suhtauduttu hyvin vankasti sekä työnantaja- että työntekijäosapuolen taholta. Ja sitten toiseksi sanoisin vielä sen, että tämä on tietenkin asia, jolla on paljonkin suuren, paljolti suuri vaikutus joissakin maissa. Ja eh, niissäkin maissa, joissa sillä ei ole eh, suurta vaikutusta, sillä on kuitenkin jonkinnäköinen vaikutus, noin eh, kolme, kolme ja puoli prosenttia työvoimasta liikkuu EUn sisällä. Meillä on tietenkin väestömuutoksia paljolti joissakin maissa ja nyt on aivan loogista se, että yhä enemmän eurooppalaiset liikkuvat Euroopan sisällä, jotta saisivat työpaikan. Ja silloin täytyy tarkastella, että heillä on riittävä eh, eläketurva. Ja meidän täytyy tunnustaa siis, että eh, on vain vähän maita, jotka ovat eh, mukana. Meidän täytyy miettiä myös, että Euroopan työvoima muuttuu ja silloin pitää olla myös rajat yli ylittäviä eläkerahastomahdollisuuksia niin, että ihmiset voivat tarttua työmahdollisuuksiin muissa jäsenvaltioissa. Ja sitten yksi olennaisista tavoitteista pitäisi olla parantaa sisämarkkinoita myös ammatillisten lisäeläkkeiden osalta. Mutta usein on puhuttu siitä, että tässä ylisäännellään tätä järjestelmää, mutta voidaan sanoa, että olen tyytyväinen, että tässä ei nyt lähdetä kopioimaan aikaisempia sääntöjä, jotka liittyvät vakavaraisuussäännöksiin ja vastaaviin. Monet työn tekijät ovat mukana ja silloin pitää olla varma siitä, että nämä järjestelmät ovat sellaisia, että niistä saa kunnon suojan siinä vaiheessa, kun eläkkeelle jää. Eli tässä pitää olla tietyt vakavaraisuussäännökset. Olen tyytyväinen nyt siihen, että komissio on ottanut huomioon nämä neuvoston ehdotukset. Ja sanoisin vielä, että viestintä on hyvin tärkeää, koska työntekijöiden pitää tietää, minkälaiset järjestelmät ovat. Heillä on oikeus siihen, että minkälaisia EU-säännöksiä on ajatellen tulevia eläkerahastoja. Ja näihin kysymyksiin pitää vastata, mitä pitää käsitellä riittävästi. Esimerkiksi Alankomaissa on annettu erittäin hyvää mallia siitä, että annetaan ihmisille tietoa ja varmistutaan siitä, että tieto on tarjolla. Meidän pitäisi käyttää näitä malleja esimerkkeinä ilman, että tehdään pakollisia järjestelmiä tästä jäsenvaltioille, että pitää soveltaa tiettyjä viestintänäkökohtia. Tässä siis minun, minun kantani en tiedä, eh, hyväksyvätkö eh, valiokunnan jäsenet ja eh, mutta sen, että meillä olisi julkinen kuulemistilaisuus, se pitäisi järjestää nyt toukokuussa. Minä suhtaudun hyvin avoimesti tähän kysymykseen. Haluaisin kuulla varjoesittelijöiltä ja kollegoilta valiokunnasta, miten voimme parantaa tätä, mutta yleislähtökohtana olisi se, että lähtisimme aika varovaisesti liikkeelle, koska tämä on tärkeä kysymys ja hyvin pieni osa maita on ottanut käyttöön hyvin vankan eläkejärjestelmä, jota pitää kyllä myös kunnioittaa. Kiitoksia ja anteeksi, että menin näin pitkään tätä aikaa. Kiitoksia tästä kiinnostavasta alustuksesta ja SND-ryhmästä. Ensimmäinen varjoesittelijä Dots. Thank you very much. Kiitoksia. Kuten puheenjohtaja sanoi, puhun Paltangen nimissä. Ikävä kyllä hän ei tänään pääse paikalle, mutta olen puhunut tästä asiasta pitkään hänen kanssaan. Eli toistan hiukan asioita, joita hän pyysi minua sanomaan. Paul sanoo, että haluaisin kiittää esittelijää tästä työasiakirjasta, jossa on yhteenveto tärkeimmistä asioista tässä keskustelussa. Ja olen samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla vahva sosiaalinen ulottuvuus EU:ssa ja tuen myöskin hänen näkemystään siitä, että tämän asian arkaluontoisuus liittyy siihen, että on muutama jäsenvaltio, joissa on toisen pilarin eläkejärjestelmiä, joissa on enemmän varoja verrattuna bruttokansantuotteeseen. Esitteli aivan oikein korostaa instituutioita, joilla on sosiaalinen tarkoitus ja niiden toimintaa rahoitusmarkkinoilla. Nehän haluavat saada tuottoa investoinneille – nyt nykyisistä ja tulevista eläkkeistä, mutta Tan kuitenkin pyysi minua korostamaan tiettyjä huolenaiheita, joita hänellä on tällä alalla. Hän panee merkille, että työasiakirja, jonka Heis on valmistellut, mainitsee sen, että vaikutusten arviointi lautakunta on arvioinut tätä asiaa kaksi kertaa, eikä voinut antaa myönteistä lausuntoa. Ja Pal sanoa, että tämä on tärkeä seikka, ja ikävä kyllä hän on samaa mieltä kuin esittelijä, eli lautakunnan vastalauseet pitävät edelleen paikkansa. Sen lisäksi hän totesi, että Euroopan parlamentin tutkimusyksikkö on antanut hyvin kriittisen arvion tästä asiasta. Ja Paul sanoi, että se, että ei ole kunnollista perinpohjaista vaikutusten arviointeja, ja se kyseenalaistaa tämän eurooppalaisen ulottuvuuden näissä toimissa, ja kun päätettiin näistä korkeammista pääomavaatimuksista, komission olisi pitänyt ilmoittaa siitä, miksi ehdotusta edelleen tarvittiin. Ja lisäksi Paul sanoa, että ei ole selvää, miksi toimia tarvitaan nyt. Ehdotuksessa ei ole mitään tietoa aikataulun liittyen, eikä siinä puhuta myöskään mistään toimista. Ja hän haluaisi tietää, Voisiko komissio ehkä kertoa vähän enemmän näistä asioista, ehkäpä tämän keskustelun päätteeksi? Ja lopuksi Tan katsoo, että varjoesittelijänä hän puhuu näistä asioista ryhmässään, sosialistien ja demokraattien ryhmässä, varsinkin kun viime aikoina on sitouduttu parempaan sääntelyyn, ja heisän tähän jo viittasi. Ja paljon huolissaan siitä, että tämä ehdotus ei välttämättä läpäise lainsäädäntötestiä ja on erittäin tärkeää, että pystymme selittämään kansalaisille, miksi ehdotuksia tarvitaan ja että me seisomme niiden takana. Kiitos. Kiitoksia sitten Ashley Fox, ECR. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää tämän kaiken kattavan asiakirjan esittelemisestä. Se vetää yhteen alle kahdeksassa sivussa nämä merkittävimmät kysymykset. Ja jos kukaan haluaa päästä, missä, mistä puhumme, niin tämä yhteenveto on mainio alkupiste. Ja minä olen samaa mieltä Demarien varjoesittelijän käsityksistä arviointineuvostosta. Se ei ole voinut antaa myönteistä lausuntoa kahdesta asiasta ja olen sitä mieltä, että unionin lainsäädäntöä todella tarvitaan. Ja komissio ei ole vetänyt tätä ehdotusta pois ja mielestäni tähänkin asiaan esittelijä on valinnut oikean rooli, oikean vastauksen. Ja toivon, että tästä asiasta keskusteltaisiin enemmänkin. Ja olen sitä mieltä, että tämän tekstin ja lainsäädännön tulisi helpottaa sisämarkkinoita, markkinoiden toimintaa ja myös sitten luoda avoimuutta ja välttää sitä, että yksi ratkaisu pitäisi ottaa kaikkien käyttöön. Nämä IORP palvelevat sosiaalista tarkoitusta ja ne liittyvät moniin moniin kansallisiin työeläkeperinteisiin ja täytyy luoda hyvin joustavasti jäsenvaltioita palveleva järjestelmä, koska muussa tapauksessa ajaudutaan jäsenten ja niiden, jotka ovat maksaneet näihin järjestelmiin kannalta ongelmiin. Ja jos ajattelemme pieniä eläkejärjestelmiä erityisesti, kyse on nimittäin henkilöistä, jotka eivät, joilla ei ole suurta palkkaa ja jotka sitten saavat pientä eläkettä eikä heiltä voi vaatia sitä, että he maksaisivat nämä lisäkustannukset ja siitä syystä meidän täytyy korjata näitä nykyisin voimassa olevia valvontajärjestelmiä. Ja minä haluaisin kiinnittää seuraaviin kohtiin huomiota, eli eh, tähän pätevyyteen, neuvoston pätevyyteen. Tämä taas saattaa johtaa siihen, että eh, paikalle valitaan henkilöitä, jotka eivät vastaa tavoitteita, niin, mutta olen ymmärtänyt, että tämä olisi poistettu tekstistä ja se olisi hyvä asia. Ja, ja erityisesti tämä olisi hyvä asia matalapalkkaisten henkilöiden kannalta. Ja mietin myös eläkepolitiikan muotoilua ja unionin kilpailukykyä. Ja toivon, että vältetään sitä, että yksi malli pitäisi ottaa käyttöön kaikille, kaikien tapauksissa totta kai jäsenvaltioiden täytyy pyrkiä välttämään myös vääristymiä rajat ylittävissä tapauksissa. Minä olen sitä mieltä, että tätä tekstiä pitäisi muuttaa tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta. Tätähän myös esittelijä tukee. Ja toivon, että myös tuo tiukka lainsäädäntökehys, joka esitekstissä on esitetty, poistettaisiin. Ja komission alkuperäisessä ehdotuksessa on monia kohtia, joihin neuvosto ja parlamentti nyky, nyt saavat puuttua, jotta saisimme tämän IORP-järjestelmän paremmin toimimaan. Kiitos. Jeinfeld. Kiitos sitten Allista, Sofia Infeld. Yes, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle. Anteeksi, että tulin hiukan myöhässä. Sukkuloin tässä kahden valiokunnan välillä, se on hiukan haastavaa. Pari perusperiaatetta, joiden pitäisi ohjata tätä keskustelua. Ensinnäkin, kuten esittelijä mainitsi, varovainen lähestymistapa, kyllä, mutta samanaikaisesti ei pidä olla mitään tabuja mielestäni. Se, että kaikki myöskin näissä neljässä maissa, jotka ovat eniten tämä piirissä, että kaikki on kunnossa eikä tarvitse kaikesta keskustella, se on päätelmä, joka on mielestäni tehty liian nopeasti. Ja toiseksi meidän pitää olla parvaisia sen suhteen, että tästä ei tule keskustelua, joka koskee ainoastaan neljää maata. Nyt puhutaan eurooppalaisesta aloitteesta. No olen osittain samaa mieltä näistä direktiivin tavoitteista ja uudistamisesta. Esimerkiksi se, että on saatu aikaan yhtenäismarkkinat ja rajoja on purettu, rajat ylittävän, ylittävin eläkkeiden toiminta on parantunut ja myöskin on parannettu eläkkeiden varmuutta. Hyvin usein sanotaan, että meillä on sosiaalisia tarkoituksia ja näistä ei pidä puhuta, puhua, mutta kyllä näistä asioista pitää puhua, koska niillä on juuri sosiaalinen tarkoitusperä. Alankomaissa on hyvin, keski, hyvin kehittynyt lisäeläkejärjestelmä ja se toimii kaiken kaikkiaan hyvin, mutta ei se kuitenkaan ole täysin immuuni ongelmille. Esimerkiksi äh, talouskriisi osoitti tämän. Meillä on tiettyjä haittoja ja sanoisin, että meillä on edelleenkin maassani erinomainen järjestelmä, mutta se ei kuitenkaan ole immuuni. Siellä on tiettyjä heikkouksia. Ja riskit, ja rahoituskriisin on osoittanut meille, että riskit kaatuvat yhä enemmän nuoren sukupolven harteille. Ja kun puhutaan näistä asioista, meidän täytyy muistaa, mitä etuja siinä on vanhemmille ja nuoremmille sukupolville. Ja olen aika huolissani kun näen, että nämä riskit siirtyvät suhteettomasti nuorten harteille. Ja siksi on tärkeää, että me keskustelemme tämän järjestelmän vankkuudesta. En nyt halua käyttää mitään termejä, joita jotkut ehkä vähän kavahtaisivat. Ja sitten kun tästä keskustellaan Euroopan tasolla, toisin kuin timantit, niin kaikki muu muuttuu. Samoin myöskin eläkerahastojen luonne. Ja ne muuttuvat, niiden täytyy muuttua, koska työelämän rakenteet myöskin muuttuvat. Ihmiset eivät aloita uraansa 15 iässä ja pysy siellä sitten 4-5 vuosikymmentä. Ihmiset ovat töissä eri paikoissa, he voivat toimia eri puolilla EUta, ainakin tätä me haluamme edistää. He voivat ehkä olla itsenäisiä, itsensä työllistäjiä, jonkin aikaa sitten ovat ehkä pitävät taukoa, eli nämä asiat muuttuvat ja myöskin työmarkkinoiden rakenne muuttuu, Euroopan työmarkkinoiden rakenne on muuttumassa, ja siksi mielestäni on tärkeää, että me puhumme tästä Euroopan tasolla. Ja on ikävää, että omassa maassani jotkut ihmiset heti alkavat huutaa ja sanoa, että Eurooppa tai Bryssel – ei saa puuttua meidän eläkkeisiimme, koska näinhän Eurooppa ei ole tekemässä. Ja olen enemmän huolissani siitä, mitä eläkevarastot itse tekevät. Eli siellä näitä riskejä siirretään suhteettomasti tulevien sukupolvien harteille. Joten en usko, että meillä pitäisi olla mitään tabuja tässä keskustelussa. Meillä on vastuuta tulevaisuuden sukupolvia kohtaan, eikä vain tämänhetkisiä sukupolvia kohtaan. Ja vielä lopuksi sanoisin Tangille, hollantilaiskollegalle, joka ei ole paikalla. Ehkä hänen sanansa, jotka nyt hiukan heijastelevat sitä, että Hollannin eläkerahastot tai että niiden hallinnoinnissa työmarkkinaosapuolilla on paljon sananvaltaa ja ammattiliitot eivät ole niin edustavia kuin ennen, koska meillä on hyvin vähän jäseniä ammattiliitoissa ja keski-ikä siellä on käsittääkseni nyt 56 niiden jäsenten osalta. Eli nyt on tärkeää, että otamme huomioon myöskin tulevien sukupolvien tarpeet, eikä ainoastaan niiden tarpeita, jotka tällä hetkellä saavat eläkettä. Sofia, Kiitoksia. Ja sitten Guesta Crespo. Gracias, presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Niin, nykyinen komission ehdotus pyrkii edistämään tämän tyyppisiä rahastoja ja myös toimimaan solidaarisemmin. Aika usein kyse on ammattiliittojen voitosta. Monissa tapauksissa näihin kuitenkin liittyy väärät käytänteet. Aika usein vain suurten yritysten piirissä toimitaan ja usein ne toimivat myös itse pääomittajina oman yrityksensä sisällä. Ja näitä on käytetty myös liikkuvuuden estämiseksi, kun eläkkeen on voinut saada vain samasta yrityksestä. Ja tässä täytyykin nyt kehittää hyviä käytäntöjä ja näin taata se, että nämä yritykset kattavat kaikki, työntekijä, kaikki työntekijät ja pyrkiä estämään tuo yritysten oma pääomittaminen ja niin poispäin. Mielestäni tämä teksti nyt kun se pohjaa alkuperämaahan on hyvä lähtökohta ja pyritään edistämään tuota alkuperämaan lainsäädäntöä jäsenvaltioiden täytyy nyt pyrkiä välittämään tietoa toisillensa. Mielestäni tässä on nyt kyse suurista infrastruktuuriinvestointiehdotuksista, joihin Junckerin ehdotus tähtää. Näissä on suuria riskejä. Aika usein ne ovat osoittautuneet spekulatiivisiksi ja varsin riskialtiiksi. Olisi parempi säännöstellä todellakin unionin tasolla näitä ja pyrkiä välttämään spekulaatioita rajat ylittävästi. Ja täytyy pyrkiä välttämään myös kielteisiä vaikutuksia työmarkkinoilla ja työn laatuun nähden erityisesti. Ja olemme sitä mieltä, että myös sosiaalipuolen edustajat täytyisi saada mukaan, kun neuvotellaan näistä rahastoista ja kun määritellään näiden rahastojen sisältöä, eikä ainoastaan kiinnitettäisi huomiota niiden saavuttamiin tuloksiin. Kiitos Miguel. Ja sitten viimeisenä varjoesittelijänä vihreistä Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle hänen työasiakirjastaan, jotta voimme käynnistää keskustelun. Kuulimme nyt ensimmäisiä kommentteja varjoesittelijöiltä ja tästä varmasti tulee aika mielenkiintoinen keskustelu. Eli mitä nyt yritämme saada aikaan. Ja olen hiukan yllättynyt Paltangen lausunnoista sen suhteen, että hän sanoi, että hän ei ole vakuuttunut ollenkaan siitä, että tällainen direktiivi tai asetus pitäisi tulla. Eli tämä todella yllätti minut, koska minulla on täysin erilainen kanta tähän ja ymmärrän kyllä, että tästä käydään Hollannissa keskustelua. Kolme kuudesta täällä on hollantilaisia, eli tästä nyt ei saa tulla mitään hollantilaisten vuoropuhelu ainoastaan, koska eläkerahastot ja niiden vaikutus on laajempi kuin pelkästään näiden lisäeläkemaiden. Eli jos katsotaan vaikka Hollannin eläkerahastoja, niin siellä on tuhat miljardia investointivaroja ja sehän on paljon enemmän kuin mitä ne pystyisivät tekemään ainoastaan Alankomaissa. Eli tällä on vaikutuksia koko Euroopan taloudelle. Ja tästä syystä meidän pitäisi keskustella näistä asioista. Eli tässä mielessä Tämä asia on selvä. Ja sitten toinen asia. Maailma muuttuu ja olen Sofi Intveldin kanssa samaa mieltä. Jos katsotaan eläkerahastoja, niin olemme siirtymässä pois eduista ja nyt kohti maksuja. Ja on selvää, että jos on selkeämmät maksut, niin ihmiset, jotka saavat eläkkeitä myöskin, heillä on oikeus tietää, mitä he saavat rahansa vastineeksi. Eli avoimuus, avoimuudessa vaaditaan jotain. Ja pitkäaikaisesta työpaikasta siirtyy pitkäaikaisen työhön vaikuttaa myöskin eläkerahastojen toimintaan. Eli on hyviä syitä lähestyä asiaa Euroopan tasolla, mutta esittelijän kanssa oli samaa mieltä siitä, että meidän täytyy olla varovaisia, mutta tällä kierroksella en kuullut kenenkään edistävän mitään varomatonta lähestymistapaa. Ja jos nyt katsoo komission raporttia, niin näin ei tietenkään siellä ole. Ja kun katsotaan, mihin neuvosto on liikkumassa, niin no, siellähän lähestymistapa on lähellä nollaa, ja sitä me emme halua. No, pari asiaa. Komissio teki ehdotuksen sisämarkkinoiden pohjalta, enkä ole ihan vakuuttunut tästä. Tämä on tärkein aspekti siitä, miksi nyt puhutaan lisäeläkkeistä. itseäni ei välttämättä kiinnosta se, että lisäeläkkeet liittyvät rajat ylittävään työhön ja että hollantilaiset yritykset tai saksalaiset yritykset voivat käyttää hollantilaisia lisäeläkkeitä. En nyt tiedä, onko sisämarkkinoiden oikeusperusta paras mahdollinen, mutta tärkeää tässä on se, että on turvallisuutta ja avoimuutta kuluttajille. Mielestäni nämä ovat avainkysymyksiä ja tämän pitäisi olla keskiössä tässä ehdotuksessa. Ja tästä turvallisuudesta Tiedän, että eläkerahastot on suljettu pois lähes kaikista Solvensi kakkosesta ja muusta, mutta samaan aikaan voidaan odottaa eläkerahastoilta, että se mitä luvataan, mihin ne pyrkivät tai mitä ne väittävät antavansa, niin se pitää tarkistaa. Meidän pitää kunnolla arvioida, pitävätkö nämä lupaukset paikkansa. Ja tässä on tärkeää, että olemme varmeita siitä, että meillä on kunnollisia arviointeja näiden lupausten suhteen, joten en näe, miksi eläkerahastoja pitäisi käsitellä eri tavalla kuin esimerkiksi vakuutusyhtiöitä. Eli näiden lupausten pitää olla realistisia. Eli jos katsotaan näitä turvasääntöjä, niin meidän täytyy varmistaa, että ne ovat kunnossa. Ja sitten avoimuudesta – on parempi harmonisointi kommun viestinnän osalta edunsaajille on tärkeää, ja esittelijän kanssa olen samaa mieltä. Meidän ei pidä mikrohallinnoida, mutta meidän pitää kuitenkin puhua selvästi käyttäjille. Eli meidän täytyy löytää tähän kunnon tasapaino, miten näitä arvioidaan tämän mikrohallinnointia eläkerahastojen osalta ja milloin kyse on asiasta, jossa vaaditaan sitten selkeyttä käyttäjille. Ja kaikki vaatimukset eivät välttämättä ole mikrohallinnointia, kuten välillä kuuluu eläkerahastoista. Kaikki haluavat tietysti mahdollisimman vähän vaatimuksia, koska kaikkihan on nyt täydellisesti hoidettu, eli Eurooppa napit irti. Se menee jo vähän liian pitkälle. Ja sitten investointien avoimuus, mihin ne menevät. Ihmisten pitäisi tietää, mihin näitä investointeja menee, ja avoimuus on tässäkin keskeistä. Ja siinä mielessä, no ei, teitä ei varmaan yllätä, että jos on vihreä varjoesittely, niin totta kai meitä kiinnostaa myöskin artikla 29. Kun on riskinarviointeja tulevaisuudessa, niin myöskin ilmastonmuutosriskit pitäisi ottaa mukaan. No niin, minä näen, että Ashley sinne jo eh, on hiukan väsynyt, mutta jos puhutaan eläkerahastoista ja tulevista sukupolvista, niin sitten jos nämä rahastot investoivat järjestelmiin, joihin liittyy pitkän aikavälin riskejä, niin kuluttajien pitäisi tietää, että näin tehdään. Ja avoimuus on avainasemassa erityisesti eläkerahastoissa, jotka ovat pitkän ajan investoijia. Ja näiden ei pidä tuottaa ainoastaan 4 vuotta, vaan vuosikymmenten ajan. Ja sitten voitte odottaa meiltä että me laadimme tarkistuksia ja haluamme ottaa mukaan myöskin hiiliinvestoinnit tähän keskusteluun. Ja artikla 29 osoittaa jo, että myöskin komissio on ymmärtämässä, että pitkän aikavälin riskit pitää ottaa mukaan keskusteluun, kun puhutaan eläkerahastoista. Eli me työstämme myöskin tätä ja sitten odottelen työtä erityisesti Ashlin kanssa tässä asiassa. No tässä nyt olivat tärkeimmät kohdat, mutta haluaisin vielä toistaa, että todellakin meillä pitää olla varovainen lähestymistapa, mutta kaikki olemme samaa mieltä siitä, että on hyvä syy, miksi Eurooppa katsoo nyt eläkerahastojen vaikutuksia. Niillä on vaikutuksia koko Euroopan talouteen ja kuluttajiin, jotka käyttävät niitä. Heillä on oikeus samaan avoimuuteen kaikkien muiden. Ja meidän pitää keskittyä pitkän aikavälin turvallisuuteen ja myöskin avoimuuteen. Ja minun kannaltani tämä on tärkeämpää kuin oikeus perusta sisämarkkinoille. Ja sitten odottelen innolla tätä työtä ja uskon, että meillä on vielä hyvää keskustelua tästä ja meidän pitää olla koko EUn kattava keskustelu eikä ainoastaan muutama maata koskevaa keskustelua. Kiitoksia Baas. Tämä ei ole mitään Hollannin sisäistä keskustelua. Ja nyt sitten varjoesittelijät saavat puhua ja sitten muut kollegat ja seuraavaksi Thomas Mann, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En ole alankomainen, mutta haluan kuitenkin puhua asiasta. Ja kun ajatellaan Saksan eläkekysymyksiä, 480 miljardia. Kreikkalaiset olisivat varmaan iloisia tällaisista eläkkeistä omassa maissaan. 460 miljardia ne eivät ole tulleet mistään taivaasta, vaan ne ovat syntyneet jostain ja me kävimme tästä aikaisemmin. Ja Sofiikin Kisäkin aikaisemmin puhui siitä, kuinka tärkeää on se, ettei rasita liikaa nuoria. Mutta sitten, no mehän tiedämme kuinka vaikea nuorten tilanne on, kun heidän täytyy varmistaa tulevaisuus. Tämä liittyy. Mutta sitten lisäeläkkeet, ne ovat jotain muuta, ne ovat etu. Ja omassa maassani, niin kuin Saksakin on konsensushakuinen maa, niin kuin Alankomaatkin. Ja työmarkkinaosapuolet ovat olleet tässä työssä mukana. Tätä on haluttu, tätä on toivottu. Ja tämä on tärkeä asia. Pari vuotta sitten laadin mietinnön tässä valiokunnassa. Ja jo, silloin se hyväksyttiin lähes yksimielisesti ja on hienoa, että sinä laadit nyt tämän mietinnön, mutta meidän täytyy muistaa, että nyt tässä on ero. Silloin käytettiin artiklaa 50, eli meillä on omat kompetenssit EKon valiokunnassa ja sitten työllisyysvaliokunnassa, jossa myöskin olen, siellä oli omat asiat. Ja tällä kertaa voimme sitten laatia lausunnon työllisyysvaliokunnassa tähän. Ja komissio on ottanut uudelleen esille tämän ehdotuksen. En nyt ihan ymmärtänyt sitä. Aikaisemmin sanottu, että kaikkein tärkeintä on se, että solvenssi sääntöjä ei sekoiteta tähän. Se oli tärkeä asia ja komissio myönsi, että, että se oli oikein. Ja nyt Juncker sitten sanoo, että tätä ei pidä ottaa esityslistalle. Ja Brian, tässä mietinnössä olet viitannut siihen, mikä on syy siihen, että komissio jälleen kerran sanoi, että tämä asia täytyy saada esityslistalle. Neuvostolla oli varauksia mutta siellä on erilaisia kokemuksia ja tämä täytyy muistaa ja sinä teit sen selväksi. Meillä on hyvin vahvoja lisäeläkemaita, hyvin heikkoja maita. Ja, mutta etu on siinä, että voimme sanoa, että ehkä voimme oppia eri malleista. Kyse ei liity siihen, että lisäeläkkeet olisivat vaarassa, koska meillähän on nyt Euroopan keskuspankin nolla korkopolitiikkaa. Eli millä tavalla tiettyjä varoja voidaan sijoittaa. No, jotkut lisäeläkkeet ovat rahoja, joita voidaan investoida siihen, että Junckerin suunnitelma toteutuu. Ja mehän olemme aina sanoneet, että kun katsotaan näitä mahdollisuuksia yksityiselle työntekijälle, sitten on yksityisiä instituutioita ja tarvitaan myöskin lisäeläkkeitä – ja näitä rahoja pitää rahoittaa, sieltä siinä, missä se kannattaa. Nämä hankkeiden pitää suuntautua tulevaisuuden, niin pitää olla varmoja. Ja Euroopan investointipankin myöskin pitää tehdä tästä päätös ja toivon, että siellä tehdään sitten hyviä päätöksiä. Ja sitten yksi asia on vielä tärkeää, Sofia, tämä insolvenssivakuutus. Meillähän on ollut tällainen kriisin aikoina ja oli vain kaksi, joissa sitten oli selvitys jouduttiin selvitykseen. Eli se on tärkeä seikka, jota pitää vielä eteenpäin, ja se oli ratkaiseva. Ja vielä yksi asia, joka on täysin epäselvä minulle. Me emme halua mitenkään sitoa ammatin ö, työnantajien käsiä. Mehän voisimme sanoa, että lisäeläkeitä pidetään, vaan esimerkiksi omassa maassa, niin tehdään jotain. Ja kun ajatellaan komission tilannetta, se vain herätti ihmetystä. Me emme halua, että työntekijät menevät työnantajalta toiselta. Me haluamme saavuttaa sen, että ne, jotka toimivat laadukkaasti, voivat sanoa, että meillä on lisäeläke, joka on lisäeläke. Se on meistä tärkeää. Ja sitten Solvenssi 2, toivottavasti tämä jää tähän tekstiin, mutta se oli ihan varmaa. Euroopan parlamentissa olen samaa mieltä Ashlin kanssa siitä, että mitä tulee vaikutusten arviointeihin, siellä pitää vielä tapahtua parannista. Ja pahinta olisivat delegoidut säädökset. Sehän olisi mahdollisuus, että yhtäkkiä tapahtuisikin tällainen päätösmonopoli, meidän täytyy aina muistaa nämä demokraattiset rakenteet ja delegoidut säädökset menevät niiden ohi, ja tämä on epätervettä kehitystä. Ja sitten vielä avoimuus. Vihreät puhuivat tästä, eli mihin investoidaan, millä tavalla, mitä sieltä voi saada, millaisia saavutuksia on saatu aikaan. No itse olin mainonnan alalla, enkä oikein tiennyt, mistä oli kysymys. Ja haluaisin nyt, että tämä asia selitetään, ja meillä pitäisi olla selvyys näistä asioista. Ja olen iloinen tästä keskustelusta. Ja meillä on kahden keskeisiäkin keskusteluita, mutta on tärkeää, että puhutaan eri maiden kokemuksista. Ja sitten kuulemisessa, kun meillä on näitä kumppaneita, niin ne, jotka voivat tulla mukaan, voivat kert- niin ne, joilla on paljon kokemusta lisäkkäistä, niin mehän emme sano, että tämä nyt on hakattu kiveen. Ainoastaan timatit ovat ikuisia, mutta mutta meidän täytyy olla joustavia ja meidän täytyy osoittaa, että meillä on käytännössäkin joustavuutta. Se olisi hyvä kokemus kaikille, erityisesti lisäeläkkeiden osalta. Ja kiitoksia. Dank Thomas Mann, Sofia. Kiitoksia. Sitten Sofi halusi vielä toisen puheenvuoron. I would just like to eliminate... Niin, minä haluaisin vain vähän hälventää tässä nyt muutaman väärinymmärryksen, hyvä Thomas. Nimittäin sinä viittasit siihen, että Europe RPllä ei olisi mitään sukupolvien välisellä ulottuvuuden kanssa tekemistä, mutta kyllä on, koska maksetaan rahastoon edunsaajille. Ja näin on myös pakollisissa järjestelmissä, joten kyllä todellakin on syytä puhua myös sukupolvien välisestä ulottuvuudesta. Ei tämä ole vain ensimmäisestä pilari, pilarin asiasta, vaan kyse on myös toisesta pilarista tietenkin ja sanoit, että et hyväksy sitä, että vaihdetaan työpaikka ja niin poispäin. No ei tässä ole nyt tarkoitus määritellä, minkälaisen laisen uran ihminen sitten valitsee. Ja ihmisen pitää itse saada siitä päättää, mutta meidän täytyy taata se, että mitä he tahansa he tekevät, valitsevat he sitten ö, työpaikan vaihtamisen tai samalla työnantajalla pysymisen koko uransa ajan, niin heillä on varmuus siitä, mitä uran lopuksi tapahtuu. O- ovat he sitten 20 61-vuotiaita tai 71-vuotiaita, niin he voivat olla varmoja siitä, että he saavat rehellisen ja reilun palkinnon vastineen siitä, mitä, mistä ovat tehneet työtä. Ja täytyy myös välttää se, että suhteettomasti maksettaisiin johonkin rahastoon. suhteessa siihen, mitä sitten vanhempi väestö saa näistä rahastoista lopulta takaisin. Kiitokset. Nachdem ich jetzt keine weiteren... Muita puheenvuoropyyntöjä ilmeisesti ei ole. Ai sieltä vielä. Dodds, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'll, I'll be very... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Minua huolestutti hiukan tämä keskustelu sen luonne. Minä on sanottava, että olen samalla kannalla kuin Paul monissa asioissa ja tämä ei johdu siitä, että minä haluaisin puoltaa erityisetuja, eh, kun puhutaan ammattiliitoista ja suurista työnantajista. Mielelläni sanon, että itse olen ammattiliiton jäsen, aivan kuten miljoonat muutkin omassa maassani ovat. Ensinnäkin kyse on siitä, että itse asiassa ammatilliset lisäeläkejärjestelmät toimivat paremmin monissa maissa kuin yksityiset järjestelmät. Mm, minä itse olen yliopistoihmisenä ollut osana hyvin laajaa eläkejärjestelmää ja siinä käytettiin hallituksen järjestelmiä, valtion järjestelmiä yhteistyössä ja haluttiin tällä tavoin äh, varmistaa se, että äh, se toimii eettisesti silloin, kun investoidaan äh, päinvastoin kuin mitä nyt ehdotettiin vihreän puolueen suulla täällä. Ja tämän lisäksi olen aivan samaa mieltä monen kanssa siitä, mitä puhutaan nämä eläkejärjestelmistä kokonaisuutena. Meidän pitää puhua näistä asioista, joita edes mainittu nyt. Esimerkiksi sukupuoliero esimerkiksi näissä eläkekysymyksissä. Nyt jos pyritään siirtymään ammatillisesta järjestelmästä yksityisjärjestelmään, joskus toimitaan näin. Ei tämä ole vastaus tämän tyyppisiin ongelmiin. Minun mielestäni se on tärkeää. että Meillä ei pitäisi tabuja olla, mutta kun tässä puhutaan myös sosiaalisesta kentästä eri jäsenvaltioissa, ja niinpä on hyvin tärkeää, että me tunnustamme, missä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja otetaan huomioon, että kaikki kaikki todellakin äh, katsotaan tarkasti kaikki tekijät. Ja näistä asioista on ehkä orittain keskusteltu aikaisemmin, mutta meidän pitäisi avata ne uudestaan. Saattaa olla niin, että ne sosiaalitekijät, jotka ovat olleet mukana aikaisemmin, heillä on tärkeää asiaa ja he edustavat ehkä miljoonia eurooppalaisia. Kiitos. Danke, Annelies. Ein Blick auf die... Kiitoksia. Katso nyt kelloa. Meillä on kymmenisen minuuttia vielä aikaa se varmaan riittää komissiolle ja esittelijälle, jos kukaan kollega enää ei halua puheenvuoroa. Eli toimimme näin. Wiesler, olkaa hyvä komissiosta. Oh yeah, now it's working. Okay. Kiitoksia. Tällä on muitakin ihmisiä, joilla on sama nimi, jotka toimivat tällä alalla. No niin, kiitoksia tästä keskustelusta ja tästä, näistä asiakirjoista, jotka esittelijä on toimittanut. Siihen ei ole mitään kommentteja. Se oli ihan hyvä analyysi tilanteesta, jossa nyt olemme. Paljon kommentteja tuli ja olemme pitkälti niiden kanssa samaa mieltä ja ehkä pari kolme asiaa miksi meidän pitäisi olla tämä kakkonen. No meillä on ykkönen, ykkösjärjestelmä, nyt tarvitaan kakkosjärjestelmä. Ja aikanaan tavoite liittyy näihin rajat ylittäviin säädöksiin, mutta myöskin minimihallintoon ja minimiavoimuuteen. Tämä oli korkean tason direktiivi ja se ei ole päässyt niihin tavoitteisiin, joihin sen piti päästä. Tässä on direktiivi ja on tärkeää miettiä, onko se riittävän hyvä vai pitäisikö sitä parantaa. Ja sen lisäksi Meillä on sitten kehityskulkua tähän liittyen. Ja nyt käsittääksemme on oikea hetki parantaa tätä. Me siirrymme nyt lähem kohti tätä komission suunnitelmaa, eli tilanne on muuttunut. Ja sitten komissiokin on halunnut toimia asiassa, eli tällainen tendenssi näkyy, eli enemmän rajat ylittäviä säädöksiä. Ja sitten tämä trendi näkyy joissain jäsenvaltioissa, jotka tähän mennessä eivät ole ottaneet käyttöön näitä lisäeläkkeitä, ja nyt tätä halua löytyy. Ja siellä halutaan selkeä pu- puitteet, eli joko he luovat ne itse, tai sitten he ehkä yrittävät käyttää muiden valtioiden toimivia lisäeläkejärjestelmiä. Ja tämä on yksi syistä, miksi meillä neuvostossa oli konsensus viime kädessä, koska ei kysy, keskusteltu ainoastaan neljästä viidestä maasta, jossa tämä järjestelmä on jo, vaan paljon kiinnostusta oli maissa, jotka haluavat luoda tällaiset järjestelmät, mutta joissa sitä vielä ei ole. Eli on tärkeää nähdä tämäkin. Tämä on eurooppalaista keskustelua ja tietysti meidän, meitä kaikkia kiinnostaa se, että meillä on hyvin toimivat lisäeläkkeet mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa – ja tämä IOP-2-direktiivi voi tähän vaikuttaa. Pari kommenttia, jotka ovat hiukan kriittisempiä. Ensinnäkin sosiaalinen ulottuvuus. Komission ehdotus ja neuvoston kanta kyseenalaistavat tämä lisäeläkkeet, mutta työmarkkinaosapuolet ja monet jäsenvaltiot ovat menestyksekkäästi hallinnoineet lisäeläkeitä, sitä ei kyseenalaisteta, mutta ajatuksena on vain se, että on tiettyjä asiantuntijoita, jotka hoitavat riskinhallinnointia, ja se on tietysti tärkeä asia, liittyy sosiaalinen ulottuvuus, mutta jos halutaan päästä näihin sosiaalisiin tavoitteisiin, niin ensin täytyy varmistaa, että saa tuottoa markkinoilta, jota tarvitsee päästäkseen tavoitteisiin, ja siihen tarvitaan kunnollista riskinhallinnointia. Eli näitä täytyy tehdä, jotta saadaan aikaan näitä sosiaalisia etuja. Eli komissio ei mitenkään halua kyseenalaistaa tätä sosiaalista ulottuvuutta, mutta täytyy varmistaa, että tämä asetus sitten hoidetaan kunnolla. Ja sitten toinen kysymys. Vaikutusten arviointilautakunta. Ja että Kaksi kielteistä lausuntoa tuli komissiosta. No, institutionaalisesti tämän neuvoantava ja kollegio sitten teki päätöksen, eli ehdotus eh, tehtiin. Ja toiseksi ongelma on tietysti se, että lautakunta hyvin pitkälti katsoi konkreettisia näyttöjä siitä, miten tilanne kehittyy tulevaisuudessa. Ja se on tietysti hankalaa, koska jos ajatellaan, että saadaan näyttöä varoista, jotka ovat menossa ulkomaille, mutta meillä ei ole tietoja kuitenkaan siitä, että jos tehdään näin, niin kymmenen vuoden päästä sitten on 5000 lisäeläkejärjestelmää. Se ei ole mahdollista. Eli keskusteluita, joita käytiin, me yritimme osoittaa tämän, mutta me viime kädessä hyväksymme sitten sen, että oli mahdotonta hankkia tietoja, jotka osoittaisivat, että se mitä odotetaan tulevaisuuden kehityksen osalta todellakin toteutuu. Mutta viime kädessä komissio teki päätöksen, ja tämähän on poliittinen kysymys, eli tämä on poliittinen päätös pohjautuen näyttöön, jota on saatavilla. Eli me pyydämme teitä jatkamaan tätä poliittista keskustelua. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten viimeisenä vielä Brian esittelijänä. Ole hyvä. Thank you very much indeed, President. And can I, can I... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille kollegoille, kiitos varjoesittelijöille keskustelusta. Oikein mainio alustava keskustelu on nyt saatu käydä tästä ehdotuksesta. Ja erityisesti kiitokset Thomas Mannille. Hän on 2003 toiminut esittelijänä tässä, tämän asian, tässä asiassa ihan alkumetreillä, joten hänen kommenttinsa ovat tietysti tervetulleita. Ja hän sitten 442 äänin sai tämän läpi. En tiedä, voinko saada itse tuollaisen tuloksen aikaan, mutta kuitenkin halusin vain kiinnittää tähän vielä huomiota. Ja muutama sana vielä kun me puhumme näistä lisäeläkejärjestelmistä, niin kyllä on kyse työntekijöistä, jotka maksavat näihin järjestelmiin ja työnantajista myös. Työntekijät viikoittain ja kuukausittain uhravat osan palkastaan näihin järjestelmiin ja näin sitten tulevaisuudessa he hyötyvät tästä yksittäisesti. Eli tässä on tietynlainen kumppanuus kyllä johdonmukaisesti olemassa työntekijän ja työnantajan välillä. Ja siksi minusta olisi minä kyllä tällaista todellakin tukisin, kun päätöksiä sitten työntekijät voivat tehdä siitä, mihin, missä he aikovat tehdä työtä, ja se vaikuttaa sitten heidän tulevaisuuden eläkkeeseensä, koska heidän, on kyse heidän rahastostaan. Eli he ovat ilmoittautuneet tiettyyn rahastoon, tiettyyn järjestö, järjestelmään, on sitten tuo liike-elämän toimiala suuri tai pieni, mutta heidän täytyy sitten tietää, mihin he investoivat, koska he todellakin sitoutuvat maksuissaan tulevaisuuden tavoitteisiin myöhemmässä vaiheessa omaa elämäänsä, joten on aivan erityisen merkittävää toimia avoimesti mihin nämä rahat sitten oikeastaan menevät. Olen kyllä kollegoiden kanssa tässä täysin samaa mieltä ja miten nämä rahastot todella sitten voivat toteuttaa. On sitten muit, tiettyjä maita, jotka ovat luoneet hyvinkin sofistikoidun lisäeläkejärjestelmien valvontamenettelyn ja kaikenlaisen tiedon vaihtojärjestelmän. Ja sitten taas on maita, jossa näin ei ole tehty. En tässä nyt pyri ollenkaan ylistämään tiettyjä maita, enkä asettamaan maita hyvin tai pahoihin oppilaisiin, mutta me voimme kyllä oppia toinen toisiltamme. Me voimme siis oppia to- toinen toistemme kokemuksista kylläkin siitä, mitä on aikaisemmin tehty. Ja olen Sofien kanssa samaa mieltä siitä, että ei tässä pidä ottaa esimerkiksi vain neljää viittä valtiota ja vain ne olisivat sitten merkittäviä, koska tämä on kaikkien unionin kansalaisten kysymys. Ei nämä eläkeasiat mihinkään häviä tässä on kyse valtavasta vastuusta myöskin. Mutta toiseksi jos ajattelimme tuota pilaria yksi, se ei välttämättä yksinään riitä, ja siksi meidän täytyisi toimia kunnianhimoisesti kaikkien unionikansalaisten eteen lisäeläkejärjestelmien rohkaisemiseksi. Ja, ja meidän täytyy miettiä juuri sitä, voimmeko me luoda järjestelmän, joka ei olisi byrokraattinen eikä myöskään loisi lisäkustannuksia, olen Ashlin kanssa tästä samaa mieltä, ja joka toisi entistä enemmän etua myös rajat ylittävästi me emme tähän mennessä ole vielä onnistuneet näitä rajat ylittäviä ongelmia ratkomaan. Eli meidän täytyy toimia kunnianhimoisesti kansalaisten näkökulmasta kylläkin luodessamme tätä järjestelmää. Ja tämän esitin siksi, että minä puutun niihin maihin, joilla on olemassa jo taustalla tätä lisäeläkejärjestelmää. Niissä on paljon etuja, mutta Sofia on aivan oikein ottanut esille sen, että meidän täytyisi, ei pitäisi ainoastaan juuttua näihin maihin. Alankomaissakin on luo uudelleen järjestelty tätä eläkekenttää Eli meidän täytyy katsoa kaikkia mahdollisia järjestelmiä todellakin. Ja Miguel kysyi investoinneista, siihenkin Baas esitti kysymyksen myös, ja minä pitäisin todellakin tässä mahdollisuutena nyt tätä pitkän aikavälin investointia ja siihen liittyviä suunnitelmia. Meidän täytyy toimia avoimesti, täytyy välittää tietoa ja olla riittävät tiedot myös näiden järjestelmien takana, jotta ihmiset voivat luottaa näihin järjestelmiin ja niiden esittämiin tavoitteisiin. Eli mielestäni tänään on aivan mainiosti saatu nyt keskustelu käyntiin ja haluan kiittää kaikkia kollegoita ja myös varjoesittelijöitä ja minä haluan suhtautua hyvin avoimesti tähän asiaan ja haluan tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa ja, ja seuraavaksi toivoisin myös julkista kuulemistilaisuutta tästä kysymyksestä, jotta saamme tämän asian sitten eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia Brian. Ja sitten Hmm. 15.16. heinäkuuta, siinä on vielä pitkä aika. Eli silloin keskustelemme mietintöluonnoksesta, määräaika tarkistus jättämisellä on syyskuussa, ja sitten valiokunnassa tämän hetkisen arvion mukaan äänestetään marraskuussa, eli meillä on aika paljon vielä aikaa käydä mielenkiintoisia keskusteluita, niin kuin tänäänkin on nähty. Kiitoksia osanottajille, ja nyt sitten sitten siirtyisiin esityslistalla kohtaan neljä. Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun, taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa. Eli muistuttaisin kuudes kohesioraportti Regi-valiokunnassa. Me teemme oma mietinnön ja tässä valiokunnassa tehdään lausunto. Ja tänään keskustelemme tarkistuksista. Ja ensin SND-ryhmästä Kostas Mavrides. Valmistelija saa puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Odotellaanko pari minuuttia, että ihmiset ehtivät pois? Okay. Alles gut. Hi. um, 80 amendments in total. Was... 80 tarkistusta on tullut yhteensä. En nyt yksityiskohtaisesti ala keskustella niistä. Mutta keskityn näin aiheisiin, joista tarkistuksen on tehty. Ensinnäkin haluaisin kommentoida tarkistusta, jonka Karish esitteli, ja siinä korostetaan, että artikla 3 sopimuksesta Euroopan unionista sisältää tavoitteen, että edistetään sosiaalista, taloudellista, alueellista kohesiota ja solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä. Ja on hyvä syy, miksi aloitan tästä, puheenjohtaja, jos muistamme tämän, eikä tämä muutu, niin solidaarisuus ja tehokkuus ovat saman kolikon kaksi puolta. Siksi täytyy ymmärtää, että jotkut tarkistukset olivat niin teknisesti yksityiskohtaisia, ja ehkä ne eivät kuuluneet edes tämän lausunnon alaan. Ja sitten toiseksi poistoja tuli aika paljon esimerkiksi liittyen investointilausekkeeseen ja rakennerahaston yhteisrahoitukseen ja se, miten lasketaan alijäämät, miten sitten sovelletaan kasvu- ja vakaussopimusta ja monia muita asioita. Ja samanaikaisesti oli sitten tarkistuksia, jotka liittyivät mikro- ja pk-yritysten tilanteeseen. No nyt kun pidetään kaikki tämä mielessä, niin täytyy myöntää, että odottelen kokousta varjoesittelijöiden kanssa huomenna. Ja täytyy kuitenkin samalla myöntää, että on aika hankalaa löytää kompromisseja kaikissa näissä kysymyksissä, koska vaikuttaa siltä, että jotkut tarkistukset ovat hyvin ristiriitaisia ja siellä nähdään samat asiat eri näkökulmasta. Ja sitten haluaisin tehdä selväksi, että lausunnot, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan ja solidaarisuuteen, niistä täytyy ymmärtää ja tehdä selväksi tällaisissa asiakirjoissa, että kohesiopolitiikka koskee kaikkia jäsenvaltioita ja kaikkia alueita, mutta samaan aikaan olemme nyt keskellä kriisiä, ja meidän täytyy ymmärtää, että jotkut alueet, jotkut jäsenvaltiot ovat kärsineet enemmän kriisissä. Se on fakta, jota kukaan ei voi kiistää. Ja jos puhutaan kohesiopolitiikasta, meidän täytyy puhua asioista, joita voidaan vertailla. Esimerkiksi me niin kaikki tiedämme, että jotkut alueet ovat kärsineet valtavasta työttömyydestä. Se täytyy ottaa huomioon. Emmekä voi pysyä yleisellä tasolla. Eli vielä kerran. Mielestäni meille kaikille on erittäin tärkeää se, että käymme avointa keskustelua huomenna varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja toivon mukaan pääsemme sitten sopuun ja saamme aikaan paljon kompromisseja. jotta voimme sitten äänestää asioista, joista kaikki olemme samaa mieltä, että niiden pitäisi olla tässä lausunnossa. Mutta samalla täytyy muistaa, että on tiettyjä asioita, joiden osalta kyse on periaatteesta, ja on asioita, joissa kompromissia ehkä ei saada aikaan. Kiitos. Kiitoksia tästä alustuksesta, Kostas. Ja ensimmäinen varjoesittelijä Ivana Maletic EBBstä. Thank you very much. Kiitos kovasti. Aivan kuten esittelijä sanoi, meidän pitää sopia monestakin asiasta vielä huomisen kokouksen aikana. Ja minä haluaisin painottaa nyt sitä, että on hyvin tärkeää, että meillä on kiinteä yhteys kohesio- ja talouspolitiikan välillä. Emme voi niitä jakaa toisistaan pois. Niillä on samat tarkoitusperät ja meillä pitää olla kestävät julkinen rahoitus ja talouspolitiikka ja myös tuloshakuinen talous- ja aluepolitiikka. Se pitää olla myös vahvaa ja Näitä asioita meidän pitää miettiä silloin, kun puhumme näistä yhteyksistä, joita pitäisi saada aikaan kohesio- ja talouspolitiikan välille. Monet kollegat tarkistusten kautta painottavat juuri tätä näkökohtaa. Minä toivoisin, että huomisessa kokouksessa voisimme keskustella tästä Kohesiopolitiikan pitäisi tukea Euroopan, oh, eurooppalaisen ohjausjakson äh, täytäntöönpanoa ja myös päinvastoin eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteena pitäisi olla vahvistaa kilpailukykyä ja hallinnollista kykyä samoin kuin äh, rakenneuudistuksien täytäntöönpanoa. Ne äh, kulkevat käsi kädessä, kun halutaan kohesiopolitiikkaa täytäntöön panna. Ja monet selvitykset ovat juuri viitanneet tähän suuntaan. Kun kävin läpi näitä tarkistuksia, näkyy, että kollegat ovat hyvin eri linjoilla, kun puhutaan yhteisrahoituksesta. Meillä on, meidän on muistettava myös, että eurooppalaiset rahastot ovat ainoastaan yksi rahoituslähde. Meillä on useitakin rahoituslähteitä olemassa eri maissa ja eurooppalaiset rahastot ovat yksi niistä. Niiden pitäisi olla osaa kattavaa kansallista kehityssuunnitelmaa, joten me emme voi jakaa operatiivisia ohjelmia tai kumppanuussopimuksia tai niitä tavoitteita, joita tulee esiin operatiivisissa ohjelmissa ja kumppanuusohjelmissa. Me voi erottaa niitä muista suunnitelmista. Niiden pitää olla yhteyksissä toisiinsa. Pitäisi ottaa huomioon siis kaikki rahoituslähteet niin, että niillä on sama tavoite niin ettei käytetä julkista rahoitusta johonkin tavoitteeseen ja sitten Eurooppa-rahoitusta johonkin aivan muuhun tavoitteeseen. Eli näiden pitäisi kulkea rinnan. Ei pitäisi jättää ulkopuolelle kansallista yhteisrahoitusta, jos lasketaan nämä vajeet, jos eurooppalaiset rahastot ovat osa kansallista politiikkaa. Eli tästä voimme keskustella edelleen vielä. Ja huomasin, että jotkut tarkistukset ovat mukana jo äh, tuolla äh, mietinnössä regiovaliokunnasta, joten ehkä me voisimme katsoa, että miten voimme yhdistää ne tai jättää ne meidän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 ja tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Yhtäältä on hyvä, että me tarkastelemme näitä investointeja horisontaalisesti, mutta toisaalta haluaisin korostaa, että kohesiopolitiikan alkuperäinen rooli ei saa sekoittua rakenneuudistustarpeeseen. Kohesiopolitiikan tavoitteena on vähentää kehityksen tasojen eroja eri puolilla EUta. Ja se voi olla myönteisen asia, kun ajatellaan taloudellisten erojen supistamista, mutta se ei ole kuitenkaan mikään makrotalouden väline, ja kohesiopolitiikka ei voi korvata kansallisia uudistuksia. Sen ei myöskään pidä puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden kompetensseihin ja tuen kaikkia tarkistuksia, jotka ovat tämän suuntaisia, jotka juuri kuvasin. Sitten kohta viisi. En ole tehnyt tästä tarkistusta. Muita tarkistuksia on tullut, mutta yksi huomio kuitenkin. kun katsotaan alijäämiä ja yhteisrahoitusta, niin se pitäisi laskea pois. Olen laatinut yhden tarkistuksen liittyen pk-yrityksiin ja PPP-kysymykseen. Ja sitten tuen tarkistuksia, jotka ovat samansuuntaisia. Kun valitaan hankkeita investointisuunnitelman puitteissa, niin emme saa sallia sitä, että yhden välineen varoja käytetään toiseen, vaan tämän suunnitelman pitäisi toimia ylimääräisenä välineenä. Ja se voi olla kannustin sitten julkisen yksityisen tahon yhteistyölle, ja sitähän Euroopan talous tarvitsee. Emme saa sallia sitä, että EUn jäsenvaltiot jaetaan euromaihin ja ei-euromaihin. Ja tuen myöskin tarkistuksia, joissa viitataan siihen, että hallintokapasiteettia on vahvistettava ja myöskin sisämarkkinoiden vahvistamiseen tähtäviä tarkistuksia voin tukea, mutta ei voida kuitenkaan puhua lisäsyventämisestä pankkiunionin osalta. Huolimatta siitä, mitä esittelijä sanoi, niin uskon, että on erittäin mahdollista, että saamme aikaan hyvän tekstin, ja uskon, että huomenna se tulee myöskin onnistumaan. Kiitos. Kiitoksia Stanislav. Allista pitäisi nyt Nikolain puhua, mutta sieltä ei ole ketään paikalla. Ei myöskään Paloma Lopes Guesta tai muutakaan Guen edustajaa. Eli sitten seuraavaksi heti Urtasun vihreistä. Ole hyvä. Ähm. Kiitokset. Niin. No joo, viime kerrallakin sanoin, että teksti vaikuttaa meistä hyvältä. Siihen on kerätty tärkeät kohdat, jotka joka tapauksessa tässä pitäisikin esittää. Kiinnitän huomiota muutamiin tarkistuksiin, joita olemme esittäneet, ja myös sitten puutun tuohon esittelijänkin vai esittämään johdonmukaisuuteen ja siihen, missä minun ryhmäni näkee vaikeuksia. No, joka tapauksessa, kun mietimme Junckerin suunnitelmaa, niin tässä on nyt löydetty tuota neutraalimpaa kieltä ja myös näkemykset ovat ryhmien välillä vähän hiipuneet ja toiseksi kiinnittäisin huomiota näihin tiettyihin tarkistuksiin, jotka paremmin määrittelisivät eri projektien valintamenettelyn, eli pyrittäisiin kiinnittämään huomiota erityisesti niihin hankkeisiin, joissa on myös ympäristövaikutuksia ja sosiaalivaikutuksia. Ja minä haluaisin kiinnittää huomiota myös tuohon tarkistukseemme numero 64, jossa vaadimme yhteistyötä valtion laitosten ja EFSin välillä erityisesti, ja tämä on kohesiopolitiikassa varsinkin merkittävää. Ja tämä voitaisiin tosiaan liittää tähän tekstiin, ja monet muutkin esittelijät ovat jo viitanneet tuohon yhteisrahoituksen poistamiseen. Meidän mielestämme tämä on myönteinen kulku suunta ja tämä, tässä, tämä on esitetty tarkistuksessa 56. Sitten on tarkistuksia varsinkin kansanpuolueesta ja Aldesta, joissa puhutaan siitä, että täytyy rakenneuudistuksia ja talouspolitiikan uudistuksia viedä rintarinnan eteenpäin, ja erityisesti tässä kiinnitän huomiota nyt sitten kaukaisempiin maihin, periferiamaihin, joissa kohesiopolitiikalla on hankalaa hankaloitettu tilannetta entisestäänkin ja uudistukset ovat ikään kuin tuon yhdenmukaisuuden ajaneet suorastaan vaaraan, joten meidän täytyy miettiä, minkälaista politiikkaa haluamme, miten meidän tulisi ete- edistyä unionin sosiaalisessa ja alueellisessa yhteenkuuluvuudessa. Nämä äh, nämä, todist- nämä tarkistukset toivoisin lisättäväksi tähän tekstiin. Ja sitten on monien muidenkin ryhmien hyviäkin tarkistuksia esitetty ja me voisimme niitä tukea, varsinkin kun puhumme julkisen ähm, äh, talousarvion taakoittamisen estämisestä ja myös byrokratian estämisestä ja äh, demareista esimerkiksi Fernandes on puhunut äh, näin rahastoista saatavista tuista. Ja tämäkin on kiinnostava asia ja tulee meidän kaudellamme varmasti vielä useaan otteeseen esille. Mutta joka tapauksessa näin sanoin huomenna lähdemme äh, kokoustamaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komissio. Haluatteko vielä ottaa kantaa näihin lausuntoihin? Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Me olemme lähestulkoon kaikista asioista samaa mieltä. Tietenkin joitakin poikkeuksia on. Esimerkiksi se argumentti, että jos hallitukset epäonnistuvat kansallisella tasolla kohesiopolitiikka ei onnistu. Minun mielestäni aikaisemmilla ohjelmakausilla kohesiopolitiikka tukimaita, joilla oli lainakriisi, niin että ne vähennettiin velkoja. Ja jos katsotaan nyt ensimmäistä kohesiokertomusta, se on nimenomaan kohesiopolitiikan vaikutuksista jäsenvaltioihin, josta siinä puhutaan. Tässä oikeastaan pääkysymykset, mutta jos teillä on kysymyksiä kohesiokertomuksesta, niin mielellään vastaan. Kiitos. Danke sehr. Dann würde ich als letztes in der Diskussion... No niin, ja lopuksi sitten vielä esittelijä Kostas. Ole hyvä. Okei, okay, very well. No niin, kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt kommentti. Me kaikki olemme samaa mieltä yhdestä asiasta, joka liittyy tähän lausuntoon. Eli kohesiopolitiikka ja talouspolitiikka kulkevat tietysti käsi kädessä. Mutta kuitenkin eri kantoja alkaa sitten tulla sen suhteen, kuinka pitkälti kohesiopolitiikan pitäisi, kuinka paljon sitä pitäisi panna täytäntöön ilman, että on selkeä yhteys erityisiin ennakko-olettamuksiin kansallisesta taloudesta. Ja jos me kaikki olemme sitä mieltä, että solidaarisuuden tulisi olla tärkein osa kohesiopolitiikkaa, no, se on yksi asia, ja se vie meidät sitten kauas siitä, että on tiettyjä makrotaloudellisia olettamuksia. Mutta olen nyt kuullut näitä kantoja, ja meillä on varmasti huomenna rakentavaa vuoropuhelua ja jatkamme sitä työtä sitten siitä. Kiitos. Vielen Dank dem Berichterstatter. Kiitoksia valmistelijalle. 20. huhtikuuta äänestämme valiokunnassa. Regivaliokunnassa äänestetään 4. tai 5. toukokuuta. Tämä kohta esityslistalta on hoidettu ja sitten siirrymme kohtaan 10. Muut asiat. Muita asioita ei ole. Ja sitten kohta 11 seuraavat kokoukset. Eli seuraava kokous on maanantaina 20. huhtikuuta kello 15.18.30. Eli nähdään silloin. Kiitos.